saamme valtavasti tukea tälle politiikalle ja uskon, että voimme kaikki keskittyä siihen, miten saavutamme päätavoitteemme. Kiitoksia. Ja pidän sitten vielä viimeinen kohta esityslistalla. Herra Karonnan mietintö, ruoan haaskauksen välttäminen. Herra Karonna, tänään aamuna ainakin Espanjan TVssä äh, sitten pitkä ohjelma tästä kohdasta, jota nyt tulemme käsittelemään ja uskon, että näin on muissakin Euroopan maissa, joten nyt siirrytään aiheeseen, josta jo puhutaan yleisesti. Seuraavaksi esittelijä saa puheenvuoron neljäksi minuutiksi. Grazie, signor Presidente. Innanzitutto... Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää maatalousvaliokunnan jäseniä yhteistyöstä tämän mietinnön valmistelun yhteydessä. Tämä oli hyvää yhteistyötä, joka nopeasti sai aikaiseksi melkein yksimielisesti tämän tekstiehdotuksen, jossa puhutaan elintarvikkeiden tuhlaamisesta, jota tähän mennessä on kyllä aliarvoitu huomattavasti politiikan taholta. Aliarviointia, jota emme voi sallia enää tulevaisuudessa. Kun katsotaan kaikkia lähteä, mitä tähän asiaan liittyy, niin yksi ongelmista tulevaisuudessa tulee olemaan juuri tämä elintarvikkeiden kysynnän lisääntyminen tulevaisuudessa. Eli elintarviketurvallisuus tulee olemaan yksi suurimpia ja vaikeimpia ongelmia ottaa huomioon tulevaisuudessa, koska kysyntä tulee ylittämään tarjonnan. Emme enää voi olla tässä toimattomia tämän kysymyksen edessä, kun puhutaan ruoan haaskaamisesta. Kun puhutaan myöskin ruoasta, joka on täysin käyttökelpoista, tällaista emme voi sallia, siis tämän haaskaamista. FAO arvioi, että noin kolmannes elintarvikkeista maailmassa tuhlataan ja me Euroopassa olemme jopa 50 prosentissa tällä hetkellä. Jokainen kansalainen noin tuhlaista 70 kiloa elintarvikkeita vuosittain. Joten kyseessä ei ole pelkästään eettinen ongelma, vaan todellinen taloudellinen, sosiaalinen ongelma, jolla on suuria vaikutuksia ympäristöön. Tällä mietinnällä haluamme sitä, että ruoan haastamisen estämisestä tulee yksi prioriteettialueesta unionin toimikentällä. Ja toivon, että tässä komissio antaa ohjenuoraa 27 että voidaan luoda yhteinen strategia, jolla voidaan sitten edetä edetä asiassa tulevaisuudessa voidaan vähentää huomattavasti elintarvikkeiden tuhlausta. Tässä tulee ottaa myöskin huomioon kaikki aloitteet, joita on tehty eri maissa, eri toimijoiden taholta, jotka ovat jo antaneet konkreettisia tuloksia asiaan liittyen. Tähän meissä on pysty keräämään paljon elintarvikeita, jotka voidaan sitten jakaa vaikeuksissa oleville henkilöille. Ja haluan muistuttaa, että tässä rikkaassa Euroopassa on melkein 70 miljoonaa ihmistä, jotka elävät köyhyysrajan alapuolella ja ovat heikossa tilanteessa. Tässä haluaisin todeta, että mitkä ovat komission tavoitteet nyt sitten. No meidän pitäisi joka tapauksessa luoda julkistin hankintojen säännöstöä, jotta voidaan sitten jo tarjouskilpailuvaiheessa suosia niitä, jotka pystyvät estämään ruoan haaskausta. Ja tässä yhteydessä haluan muistuttaa vielä, että on tärkeää että me olemme ensimmäiset, jotka tämän esimerkin, me toimielimet, aloittaa parlamentista. Joten kaikkien toimintaketjun, elintarvikeketjun toimijoiden pitää toimia vastuullisesti ja pitää ottaa esille, että ihmiset ovat tietoisia asioissa. Teollisuudessa, kouluissa, yliopistoissa, jotta voidaan luoda sellainen kansalaiskulttuuri, joka on käyttää paremmin resursseja ympäristön kannalta. Tässä yhteydessä parlamentti pitää tehdä myös oma tehtävänsä. Ja nyt on komissio tulee jatkaa tästä eteenpäin ja jatketaan tehokkaalla tavalla. Ja toivon myöskin sitä, että tehdään ja vuonna 2014 aloitteita, ja se voitaisiin 2014 myöskin nimetä ruoan haaskaamisen vastaaksi toivuodeksi. Tämä olisi selkeä osoitus siitä, että tämä toimielin on myöskin halukas toimimaan tällä kentällä. Tämä olisi merkki myöskin kansalaisille, että myöskin Eurooppa voi luoda tasapainoisemman ja oikeudenmukaisemman kehitysmallin. Kiitoksia. Kiitokset, kollega. Puhujalistalla ei ole muita kuin ne henkilöt, jotka voivat pyytää puheenvuoron puhelistan ulkopuolelta. Meillä on nyt aikaa 15 minuuttia. 15 minuutin kuluttua meidän täytyy päättää tämä kierros, jotta komission jäsen ehtii vielä puhua ennen kuin tänne saliin tulee melua siitä, että kollegat saapuvat äänestyksiin. Joten tulen olemaan aika tiukka tässä ajankäytön suhteen. Ensimmäisen puheenvuoron saa herra Lavia. Olkaa hyvä. Puhemies, hyvät kollegat. Emme voi sallia sitä, että ruoan haaskaus lisääntyisi, joten meidän pitää erityisvälineen pystyä tätä vastaan. Mutta luomalla myöskin kulttuuria, joka ottaa huomioon tällaiset taloudelliset sosiaaliset vaikutukset tällä. Ruoan haaskaus viimeisen 30 vuoden aikana on kasvanut 50 prosenttia Kyseessä ei ole pelkästään eettinen, vaan taloudellinen ja sosiaalinen ja terveydellinen kysymys. Ei ole kestävää, että kun 70 miljoonaa ihmistä on tällä hetkellä köyhyysrajan alapuolella Euroopassa, niin silti heittää tonnittain ruokaa, joka on vielä syömäkelpoista, jätteisiin. Eikä pystytä sitten kuitenkaan täällä käyttämään tätä millään hyvällä tavalla hyväkseen. Tässä on huomattavia taloudellisia ja sosiaalisia kustannuksia tällä. Joten meidän pitäisi tiedottamalla vaikka pakkausmerkinnöistä pystyä siihen, voimme vähentämään elintarvikkeiden haaskausta. Kiitokset kollega. Nyt puheenvuoro Sarova Tikau. Haluan muistuttaa teitä siitä, että ne, jotka pyytävät puheenvuoron yhdessä keskustelussa Catch the Ain kautta, eivät äh, tavallisesti saa sitä sitten seuraavassa keskustelussa. Mutta minä myönnän teille nyt puheenvuoroja. Puhukaa lyhyesti, jotta kaikki ehtivät saada puheenvuoron. Rouva Tikau. Kiitoksia puheenjohtaja. Kun tarkastellaan elintarviketuotantoa 27 jäsenvaltiossa, arviolta 169 tonnia syntyy tätä 69 kiloa syntyy elintarvikejätettä jokaisen henkilön kohdalla. Samanaikaisesti suuri määrä ihmisiä elää köyhyysrajan alapuolella ja näkee nälkää. Kaikkien pitäisi saada ravitsevaa, kunnollista ravintoa riittävästi. Kyse on myöskin resurssien käytön tehokkuudesta. Komission pitäisi nyt ryhtyä tässä aloitteelliseksi ja ryhtyä taistelemaan elintarvikkeiden tuhlaamista vastaan. Komission täytyy toimia tässä kärkipäässä. Ja komission täytyy kiinnittää tähän asiaan yhtä paljon huomiota kuin myöskin energiankäytön tehokkuuteen. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi kollega Wojciechowski. E, Kiitoksia, puhemies Elintarvikkeiden haaskaaminen on merkittävä ongelma ja on oikein hyvä asia, että Euroopan parlamentti on sen ottanut esityslistalleen. Ennusteet ovat erittäin dramaattisia, mitä elintarvikkeiden saatavuuteen tulee ja samoin äh, tietenkin maailman väestökehitykseen tulee. Tämä ongelma liittyy hyvin läheisesti myös siihen, äh, mistä puhuimme juuri muutama minuutti sitten, nimittäin äh, kauppa, vähittäiskauppa, elintarvikkeiden kauppa ja luonnollisesti myös kaupan alalla tapahtuu elintarvikkeiden haaskaamista, koska mm, supermarketit usein ostavat sisään enemmän elintarvikkeita kuin mitä saavat myytyä. Elintarvikkeiden haaskaaminen on siis erittäin tärkeä aihe ja siitä keskustellessamme Eh, emme saa myöskään unohtaa maatalouspinta-alan haaskaamista. Yhä enemmän eh, maa-alaa on nyt hylätty viljelykäytöstä. Kiitoksia ja sitten herra Masik. 90% 115. Uh, Kiitoksia puhemies. Joka ikinen Euroopan kansalainen tuhlaa satoja kiloja elintarvikkeita vuodessa. Sen vuoksi minun nähdäkseni on erittäin tärkeää, että me otamme tämän erittäin tärkeäksi aiheeksi toiminnassamme elintarvikkeiden tuhlamisen vastaisen kamppailun. Elintarvikeketjussa tällainen tuhlaaminen ei ole pitkällä aikavälillä kestävää toimintaa, koska kyse ei pelkästään ihmisistä ja heidän nälästään, vaan myöskin ympäristöstä ja menetyksistä, kaiken kaikkiaan kun tarkastellaan taloutta ja yhteiskuntaa kokonaisvaltaisesti. Elintarvike- ketju täytyy hoitaa sellaisella tavalla, että nämä valtavat, tämä valtava elintarvikkeiden tuhlaus vuosittain sairaan aisoihin. Me tarvitsemme tässä kokonaisvaltaisen eurooppaisen strategian tätä vastaan taistelussa. Monet Euroopassa elävät samanaikaisesti köyhyysrajan alapuolella. Tämäkin täytyy muistaa. Kiitoksia sitten Kiitos puhemies. Haluan onnitella esittelijäämme. Minusta olisi erinomainen ajatus keskittää mm, mielenkiintomme tähän aiheeseen ja niin kuin ehdotettiin 2014 vuosi voitaisiin valita tämän aiheen teemavuodeksi. Se on itse asiassa myös vaalivuosi ja tämä aihe olisi hyvin käytännönläheinen aihe, josta voisimme keskustella myös äänestäjiemme kanssa. Paitsi kotopuolessa, myös äh, meidän äh, Euroopan parlamentissamme ja eri laitoksissa, kuten sairaaloissa, ruoan haaskaaminen on merkittävä ongelma. Tänä aamuna tässä salissa on äh, käyty keskustelua koko elintarvikeketjusta ja tämä ongelma tietenkin liittyy myös siihen. Jos, elintar- jos ruoan haaskaamisesta päästään, niin elintarvikeketjumme olisi kestävämpi. Kiitokset rouva McGuinness. Sitten äh, rouva Pendergast. Thank you. The world population reached seven... Kiitoksia. Maailmassa on tänä päivänä 7 miljardia ihmistä ja vuoteen 2050 mennessä lukumäärä on 9 miljardia. Siksi on erittäin tärkeää, että me katsomme elintarvikesaantivarmuuskysymystä ja varmistaa, sama, samalla varmistaa, että kaikille riittää syötävää. Samalla meidän täytyy tarkastella, miten elintarvikkeita, joita tuotetaan, käytetään hyväksi. Siksi meidän täytyy keskittyä tässä elintarvikkeiden tuhlaamiseen. Sitä tapahtuu elintarvikkeiden kaikissa osissa, tuotantotasolla ja myöskin kuluttajien keskuudessa ja tällä välillä. Riippuen maasta, tuhlaamista enemmän tai vähemmän. Teollisuudessa maissa lähinnä kuluttajapäässä ketjua tuhlausta tapahtuu eniten. Kolmas osa ruoasta jopa päätyy roskikseen. Tämä maksaa hyvin paljon rahaa myöskin kotitalouksille. Kansallisia tuhlauksen estäviä, eh, tuhlauksen vastaavia ohjelmia on jo olemassa. Näiltä netin sivulta saimme tietoa siitä, miten tuhlausta voidaan vähentää. Kiitoksia. Sitten herra Nikolesku. Economia de hrană înseamnă totodată... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos puhemies. Kun puhutaan taloudesta, täytyy puhua myös vesitaloudesta, joka on kysymys, josta itse asiassa täällä ei kovinkaan paljon ole puhuttu. Ja kyllä voidaan nähdä, että tuotanto rajojemme ulkopuolella vaikuttaa hyvin suureen maailman pinta-alaan. Kun puhutaan siitä maa-alasta, joka Euroopan unionissa käytetään, niin ähm, se on suurempi kuin koko Saksan pinta-ala ja siksi meidän täytyy etsiä äh, joko uusia aloja tai käyttää paremmin äh, se, mitä meillä nyt on käytössämme. Kiitoksia ja sitten herra Komotsakos. No niin, nyt puheenvuoron olisi saanut herra Komotsakos, mutta hän ei näytä olevan paikalla, joten puheenvuoro saa herra Mauro. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. En pelkästään halua kiittää esittelijä Karonnaa, koska hän pystyi esittämään tämän asian, jossa ei ole pelkästään sosiaalisia vaikutuksia, vaan myöskin mahdollisia vaikutuksia yleiseen tuhlaukseen liittyen – ja halusin onnitella myöskin komission sen ja komission varapuheenjohtajana, hän toki hän selkeän strategian tähän liittyen. Miten me voimme antaa oman panoksemme haaskaukseen, vastustamiseen? Meidän pitää katsoa, miten voidaan antaa varoja tähän taisteluun. Jos ei tätä ratkaista ongelmaa, niin tämä, pitää tämä palaa sitten taas sosiaaliasioihin myöhemmin tämä ratkaista ehkä taas toisaalta maatalousketjun puitteissa. Joten me pitää luoda sellaisia menettelytapoja elintarvikeketjussa, joka sallii sen, että kansalaiset ja muut sidosryhmät voivat Kiitokset herra Mauro ja nyt rouva Zaborska, olkaa hyvä. Pan komisár, e, pan predseda, v čase krízy a šetrenia nemožno Kiitoksia. Kriisin aikana, kun on ryhdytty säästötoimiin, ei voida jättää huomiota sitä, että 50 prosentteiden tarvikkeista päätyy roskakoriin. Haluaisin kiittää esittelijä sitä, että hän osoittaa niin paljon huomiota tälle aiheelle. Tuottajat eivät välttämättä tarjoa riittävästi tietoa elintarvikkeista. Joissakin elintarvikkeissa on liian lyhyttöä käyttöaika ja sitten kuluttaja heittää elintarvikkeen roskiin. Tämä täytyy nyt saada muutettua. Elintarvikealan järjestöt pitäisi myöskin saada mukaan yhteistyöhön, mukaan ottuna kansaisjärjestöt, jotka jakavat elintarvikkeita kaikkein köyhimmille ihmisille. Euroopan unionin tasolla pitäisi ryhtyä myöskin toimintaa. Elintarvikepankit olisivat erittäin hyvä ajatus myöskin. Bill Kiitos ja nyt puheenvuoro Sarova Karatsa Bild. Kiitos puhemies. Todella noin neljännessä ruoasta Ruotsissa heitetään roskikseen ja tätä ei voi hyväksyä ei moraalin eikä talouden kannalta. Kaikki voivat tehdä jotain tälle asialle. Omassa keittiössäsi, omassa kodissasi voit toimia tämän asian suhteen ruokaa ostaessasi. Komission täytyy todeta, että parasta ennen merkintä ähm, ei tarkoita sitä, että äh, elintarvike täytyy heittää roskikseen. Samoin, äh, jos elintarvikeketjussa käytettäisiin alempia lämpötiloja, äh, ruoan käyttöaika pitenisi. Ja tämä asia aiheuttaa ongelmia miljoonille ihmisille ja meidän täytyisi käyttää ihan maalaisjärkeämme niin, että käyttäisimme myös ruoan tähteitä järkevästi. Ja meidän täytyy... Teidän puheaikanne oli päättynyt. No niin, nyt tämä kierros on päättynyt ja komission jäsen Tajani saa puheenvuoron. Pyytäisin, että puhutte mahdollisimman lyhyesti. Tehän olette entinen kollegamme, tiedätte miten täällä toimitaan, tiedätte, että kohta tänne tulee koko joukko ihmisiä, jotka eivät välttämättä kuuntele teitä, he ovat tulossa äänestämään. Joten 50 minuuttia, olkaapa hyvä. Mesdames, messieurs, les députés, je vais tout... Puhemies, hyvät naiset ja herrat, näen täällä herra Svobodan omalla paikallaan. Minä haluaisin toivottaa teille kaikkia onnea ja menestystä uuteen tehtäväänne. Niin ikään haluaisin kiittää tietystikin esittelijää herra Carronnaa ja myöskin ympäristö, agri ja sisämarkkinavaliokuntien jäseniä, jotka ovat työstäneet tätä asiaa. Kyse ei pelkästään maatalouspolitiikasta, vaan yh- niin ikään yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisesta. Elintarvikeen tuhra- tuhrauksella on erittäin ikäviä seuraamuksia elintarvikeen saantivarmuuden ympäristön kannalta – ja nyt vaikuttaa siltä, että tuhlaaminen on ihan yleisempää. Tässä yhteydessä haluaisin niin ikään mainita konferenssin, jonka Euroopan parlamentti lähetti 28. lokakuuta 2010. Mutta mitä me voimme tehdä unionin tasolla ongelman korjamiseksi? Komissio on jo hyväksynyt lukuisia ehdotuksia ja parhaillaan se työstää uutta ehdotusta, jolla voitaisiin taistella elintarvikkeiden tuhlausta vastaan eri tasoilla. Minä mainitsin jo maatalouspolitiikan uudistamisen, joka pyrkii vaikuttamaan elintarvikeketjuun sen alkupäässä. Toimet, jotka otetaan käyttöön, toivottavasti parantavat maatalousalan toiminnan kestävyyttä elintarvikkeet tuotannossa esimerkiksi. Lisäksi otetaan käyttöön uusia toimia, joilla pystytään antamaan suosituksia mietinnön tavoin Esimerkiksi maatalouden kehittämispuolella voidaan laatia teemakohtaisia ohjelmia, joilla voitaisiin myötävaikuttaa siihen, että elintarvikkeiden tuhlaus voitaisiin vähentää. Lisäksi lähi elintarviketuotantoa pyritään edistämään. Kestävää kehitystä tarvitaan kaiken kaikkien maatalouspuolelle siten, että kestävä ja maatalous mahdollistaa sen, että saadaan parempia tuloksia aikaa myöskin resurssien käytön osalta. Ylipäänsä elintarvikkeiden tuotanto- ja toimitusketju pitää hoitaa kuntoon. Tänä päivänä tähän on viitattu. Nyt tehdään työtä esimerkiksi pakkausten parantamiseksi ja myöskin tuhlaamisen vähentämiseksi muilla keinoin. Lisäksi on muita foorumeita, esimerkiksi eurooppalainen pyörän pöydän keskustelu, jossa tarkastellaan kestävä elintarvikkeiden valmistusta ja käyttöä ja kulutusta. Se tarkastaa myöskin elintarvikkeiden säilyvyyttä. Komissio on laatimassa myöskin toimintasuunnitelmaa resurssien käytön tehokkuuden parantamiseksi Euroopassa. Euroopassa halutaan luoda kestävä järjestelmä vuoteen 2050 mennessä tai Kyse on aikataulusta, suunnitelmasta, joka kestää aina vuoteen 2050 saakka. Lisäksi pohditaan muita keinoja, joilla voidaan päästä tavoitteeseen tehokkaan resurssien käytön varmistamiseksi. Tämä etenemissuunnitelma pitää sisällään kunnianhamoisia tavoitteita mukaan luettuna elintarvikkeiden tuhlaamisen vähentämisen vuoteen 2020 mennessä pyritään vähentämään 20 prosentilla elintarvikeketjussa resurssien käyttöä suhteessa nykytilanteeseen. Ja mietinnössä on monia ehdotuksia, joiden avulla voidaan tähän päästä. Lisäksi etenemissuunnitelmassa tarkastellaan sitä, voitaisiinko 2013 vuonna antaa tiedonanto, joka liittyy elintarvikkeiden käytön tehokkuuteen, jota voitaisiin toimia konkreettisesti ja johdonmukaisella tavalla tässä Lisäksi pyritään luomaan metodologiaa, joka perustuu kestävyyskriteereihin ja elintarvikkeiden käytön tehokkuuteen ja periaatteeseen, ja periaatteeseen vuoteen 2014 mennessä. Komissio yhdessä neuvoston kanssa aikoo julistaa vuoden 2013 elintarvikkeiden tuhlaamisen vastaiseksi teemavuoheeksi. Kollegani komissaari Dali pohtii tätä ehdotusta yhdessä teidän esittelijänne kanssa, koska kaikki ovat yleisesti samaa mieltä siitä, että meidän täytyy tehdä jotakin konkreettista, jotta voisimme taistella tuhlaamista vastaan koko elintarvikeketjun ollessa kyseessä. 2013 on kuitenkin ehkä hieman ennenaikainen aikaraja, koska komissio ehdotti viime vuonna sitä, että 2013 olisi eurooppalainen kansalaisten vuosi. Ja suurin piirtein kaksi vuotta pitää aina valmistella teemavuosia Jotta voidaan tällainen eurooppalainen teemavuosi järjestää, tarvitaan vähintäänkin kaksi vuotta aikaa, joten 2013 ei voi vielä olla tämä vuosi. Joten 2014 voisi tulla ky- kyseeseen mahdollisesti. Minä tulen viemään tätä viestiä eteenpäin komission puolella. Vien sen Jolosin ja Dalin tietoisuuteen, koska meidän täytyy kaikkien kolmen tehdä yhteistyötä, jotta tähän tavoitteeseen voidaan päästä. Haluaisin kiittää teitä kaikkia. kiitän erityisesti myöskin puhemiestä tästä erittäin mielenkiintoisesta ja tärkeästä keskustelusta meidän kaikkien kannalta. Kiitokset. Eh, kiitos teille kaikille ja pahoittelen, että kaikille en voinut eh, myöntää puheenvuoroa puhe, puhujalistalla ilman tätä valmista listaa. Ja todella oli mukavaa, että kaikki kunnioititte teille myönnettyä puhe, aikaa. Nyt keskeytämme istunnon muutamaksi minuutiksi. Äänestykset alkavat kello 12.